nimitykset valiokuntiin ja valtuuskuntiin. Nämä nimitykset tulevat pöytäkirjaan tämän kokouksen jälkeen. Jos ei sitten tähän esitä mitään kommentteja, niin nämä pöytäkirjat ovat hyväksyttyjä. Lipevaliokunta on päättänyt aloittaa